Okei. senkin ollaan kuultu, poliittisia ryhmiä. Puhemies ehdottaa, että ottaisin kaksi kohtaistuslista kohta epätasapainoisesta tilansa Libyassa ja seuraamuksesta se piti, piti käsitellä torstai-aamuna, sitä se käsitelläänkin keskiviikko-iltapäivänä, kun taas YK on 20 istunto, se käsitelläänkin Torstai torstai-aamuna eikä keskiviikkona. Onko teillä kommentteja näistä? En huomaa mitään estyslistaa on näin